10 huomenna. Ja seuraavaksi me voimme siirtyäkin esityslistaan seuraavaan kohtaan. Tässäkin on kyseessä parapuheenjohtajan eh, eh, tiedonanto koskien Pohjois-Korean ydinaseen uhkaa ja ihmisoikeustilannetta. Kiitoksia puhemies. Pohjois-Korea on yksi eristyneytyneistä maailman maista ja se on kaikkein vihamielisin naapureilleen. Sen ihmiset, pois lukien pieni eliitti, kärsivät päivittäistä puutteesta. liian vähäiset elintarvikehuolto, pitää heidät riippuvaisina kansainvälisistä lahjoittajista. Huolimatta kolmannen sukupolven johtajista ja muutamista talousuudistuksista ja muuttuneesta globaalista kontekstista, siellä ei näytä tapahtuvan mitään positiivista muutosta. Sillä aikaa kun ihmiset kärsivät, hallinto tuhlaa suureen armeijaan ja modernien aseiden kehittämiseen. Kuuden osapuolen keskustelut, jotka voisivat tarjota muutoksen ovat jumissa huolimatta toiveista muutoksesta uuden johtajuuden alla Pohjois-Korea jatkaa ballistisen ydinasekapasiteetin kehittämistä. Me näimme ohjuskokeen joulukuussa ja ydinkokeen helmikuussa. Nämä provokatiiviset toimet yhtyivät erilaisiin uhkauksiin, vaikka kansainvälinen yhteisö protestoi. Tämä on avoin haaste ydinsulkujärjestelmälle ja todellinen uhka kestävälle rauhalle. Samanaikaisesti meidän Yhdysvallat ovat jatkuvasti sanoneet, että jos Pohjois-Korea ryhtyisi positiivisen muutoksen tielle, me vastaisimme tähän. Olemme nostaneet ne asiat, jotka johto huolestuttavat minua Pohjois-Koreassa Yhdysvaltain ja kiinalaisten virkaveljeni kanssa. Erityisesti Kiinaa olen rohkaissut painostamaan Pyongyangin hallintoa. Tämä tulee olemaan esillä myös, kun vierailen Kiinassa ensi kuussa luomassa suhteita uuteen johtoon. Me olemme myös läheisessä yhteistyössä Etelä-Korean kanssa. Etelä-Korean hallinto on sanonut olevansa halukas osallistavaan politiikkaan. Myös Japani on parantanut vuoropuhelun. Kansainvälinen yhteisö, YK on turvallisuusneuvoston kautta on osoittanut ennennäkemätöntä yhtenäisyyttä ja välittänyt selkeän viestin Pohjois-Karjalle, ettei se hyväksy näitä rikkomuksia kansainvälistä ydinsulkusopimusta vastaan. YK on turvallisuusneuvoston päätöslausuma 2094, josta sovittiin 7. maaliskuuta, määrää uusia rajoittavia toimenpiteitä erityisesti rahoitusalalla. Se osoittaa, että YK on turvaneuvosto tulee ryhtymään jatkotoimenpiteen, jos Pohjois-Korea jatkaa kansainvälisten sääntöjen rikkomista toivotan tervetulleeksi YK, Yhdysvaltojen ja Kiinan ja Venäjän Ähm, diplomaattiset toimenpiteet. Me olemme jatkuvasti tukeneet kuuden osapuolen keskusteluja viime vuosien aikana. Meillä on taloudellisia turvallisuusetuja alueella. Me olemme tukeneet YK hallintoa ja systemaattisesti toteuttaneet sanktioita, jotka liittyvät turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin ydinkokeiden jälkeen vuosina 2006-2009 ja joulukuussa 2012 ja helmikuussa 2013. Viimeisten toimen jälkeen olemme ryhtyneet uusiin toimenpiteisiin ähm, turvaneuvoston päätöslauselman mukaisesti kauppakielto ballistiselle ohjussektorille, äh, perinteisille aseille ja kielto joillekin äh, transaktioille Pohjois-Korean keskuspankin ja muiden hallitusten äh, elinten taholta. Me aiomme ryhtyä toimiin vastauksena uusiin provokaatioihin, josta viimein oli yksipuolinen julistus, että vuoden 1953 aselepu ei ole voimassa ja uhkaa pyyhkiä maan kamaralta eräs pieni Etelä-Korean saari. Tällainen provokaatio ei, on asioita ei voida hyväksyä ja siksi 12. helmikuuta ulkoisen neuvosto hyväksyi uuden rajoittavien toimenpiteiden paketin, jota vahvistettiin turvallisuusneuvoston paketilla 22. tammikuuta. Me olemme erittäin huolestuneita ihmisoikeusrikkomuksista Pohjois-Koreassa. EU tulee tukemaan Japanin päätöslauselmaa mm, ja perustettaisiin erityisneuvosto tutkimaan näitä rikkomuksia. Me olemme antaneet 10 miljoonaa euroa myös maailman ruokaohjelman kautta. Tämä apu annettiin alle viisivuotiaille lapsille orpokodeissa, raskaana oleville naisille, vanhemmille ja vammaisille. Meidän täytyy antaa YKta sen toimenpiteissä ja pitää kansainvälinen yhteisö yhtenäisenä. Tänä on ainoa tapa, jolla voimme ylläpitää ydinsulkusopimusta ja tukea Pohjois-Korean kansaa, jotka ansaitsevat parempaa. Kiitoksia poliittisten ryhmien puolesta. Ensimmäinen puhuja on Elmar Brok, EPP Kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, korkea edustaja, hyvät kollegat. Parantar Aston haluaisin kovasti kiittää teitä siitä, mitä te täällä olette sanoneet ja mitä viime viikkoina on saavutettu. Pohjois-Korea on feudalistinen valtio, joka riistää omaa kansaansa ja aiheuttaa heille uskomattomia kärsimyksiä se on myös valtio, joka samanaikaisesti aggressiivinen. Jos tällainen valtio kehittää ydinaseita ja testaa niitä, yhdistää tämän ohjusohjelmaan, niin silloin hälytyskellojen täytyy soida. Jos samanaikaisesti aselop vuodelta 1953 puretaan kaikki yhteyslinjat jotka, voitaisi, jotka voisivat eh, pysäyttää konfliktit, jos eh, kontaktit katkeavat eh, ja ase, joukkoja siirretään, niin tämä on todella uhka. Tässä on todellinen sotan uhka ja myöskin kysymykset, jotka pitkällä tähtäimellä saattavat muuttaa koko aluetta. Jos tämän tyyppinen aggressiivinen valtio siis, sillä on tällaisia ydin aseita, niin se tulee dramaattisesti vaikuttamaan koko alueeseen ja muut valtiotkin haluaisivat näitä ydinaseita puolustaakseen. Tämä tulee purkamaan ydinsulkusopimuksen. Olemme tässä tienhaarassa, jolloin ydinaseesta sitten saattaa tulla jokaisen valtion normaali ase ja silloin ydin sodan uhka on jälleen edessämme. Ja Kiinalla on tässä tärkeä rooli. On hyvä, että Kiina on otettu mukaan, mutta ainoastaan Kiinan kanssa josta Korea, Pohjois-Korea on niin riippuvainen monissa asioissa, on mahdollisuutta painostaa ja siksi rohkaisisin teitä keskustelemaan Kiinan kanssa tästä ja vakuuttamaan teidät siitä, että voitte ryhtyä vielä lisätoimenpiteisiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gomes. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tällaiset ydinuhkaukset ja provokaatiot, niitä emme voi hyväksyä. Ne kohdistuvat myös kansainväliseen turvallisuuteen ja e, ne rikkovat e, ydinsulkusopimusta. Tämä e, Pohjois-Korean toiminta, se vaarantaa sen oman maan tilanteen Talous keskittyy ydin aseisiin ja se tarkoittaa sitä, että köyhät kansalaiset jatkavat elämistään köyhyydessä. Pohjois-Korea saattaa olla feodaalinen tai vähän hullu valtio, mutta tähän tapaan ei voida jatkaa, koska loppujen lopuksi he ovat riippuvaisia Kiinasta. Ja tässä voidaan viitata myös YK velvoitteisiin. Nyt pitää aloittaa omasta pihasta, koska Kiina ei voi jatkaa toimintaansa sillä tavoin, että se hyväksyy hyväksyy nämä loukkaukset omilla rajoillaan, vaikka se hyväksyy päätöslauselmat YKsta. Ainoastaan Kiina voi saada aikaan muutoksia Pohjois-Koreassa. Täytää, täytyy saada aikaan järjestystä tähän ydinaseuhkaan. Jos ei saada kansainvälistä painostusta Pohjois-Koreaan. EU kuitenkin pitää edistää vuoropuhelua ja se on mahdollista myös, jos otetaan mukaan kansalaisyhteiskunta. Kiinan pitää puuttua. Kiitoksia. Seuraavaksi ALDE-ryhmän puolesta kaksi minuuttia. Rauha Ashton, kollegat Korean niemimaan uhka on tai kriisi on virtuaalinen, mutta uhka on todellinen. Aivan erityisesti provokaatio menee kaikkien ennusteiden kaikkia ennusteita pidemmälle ja johtajat äh, kotimaassa ja kansainvälisellä näyttämöllä äh, toimivat äh, hyvin tapojen vastaisesti. Käytetään työleirejä, niiden käyttäminen on vastuutonta ja siinä pelataan kansainvälisellä yhteisöllä ja sekä Etelä- että Pohjois-Korean kansalaisten hengellä Pohjois-Korealaisten kiduttaminen sen takia, että maahan kohdistuu ulkoinen uhka, ei ole hyväksyttävää. Kukaan ei ole kohdistanut minkäänlaista uhkaa Pohjois-Korean valtioon tai talouteen, ainoastaan heidän oma hallintojärjestelmänsä Uusi diktaattori koettelee kaikkien naapurien hermoja, jopa suurimman kauppakumppanin Kiinan hermoja. Liika on liikaa ja YK on turvallisuusneuvosto on yksimielinen tässä asiassa. Voi olla, että Kim Jong-un haluaa uudistuksia, talouskehitystä ja ehkä kansalaisille parempaa elintasoa, mutta tällainen sotamuskelien pullistelu on liian vaarallista peliä meidän ei tule tähän sapelinkalisteluun osallistua neljäkymmentäkuusi viatonta uhria silloin kun etelä korean sota alus torpedolla upotettiin. muistot siitä ovat vielä hyvin pinnalla eli kaikki meidän kumppanimme alueella ovat meidän tukemme ansainneet ja meidän täytyy vastata tähän oikealla tavalla. meidän täytyy vaatia että hallintokoneisto muuttaa asennettaan suhteessa omiin kansalaisiin ja kunnioittaa perusihmisoikeuksia. tämä on oikea aihe meille tälle Euroopan unionille, Euroopan parlamentille, eikä äh, sille, että ihmisiä käytetään hyväksi ja että lisätään näiden uhkien määrää. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kruunberg, kaksi minuuttia. Arvoisat äh, jäsenet, äh, vihreät halusivat myös tuomita nämä ydinkokeet, joita Pohjois-Korea teki. Me halusimme, että jatkossa ei näitä testejä enää tehdä ja näin on oikeus tällaiseen ydinsulkuun. Me haluamme, että Pohjois-Korean johto noudattaa YK lauselmia ja haluamme, että se noudattaa myös lisäpöytäkirjaa. Pohjois-Koreaan pitäisi pitäytyä ydinkokeista ja sen pitäisi allekirjoittaa asiaa koskeva sopimus. Me olemme kuitenkin pahoillamme siitä, että tässä päätöslauselmassa ei puhuta mitään siitä, mitä kaikki muut aseet voivat tehdä silloin, kun puhutaan ydinsulusta tai, tai ydinsodasta. EUn jäsenten, jäsenten pitäisi katkaista ne suhteensa näihin. Näin ei olisi mitään kannustimia maille, jotka haluavat parantaa kansainvälistä asemaansa hankkimalla ydinaseita. Yksi näistä on Pohjois-Korea. Meidän täytyy myös pyrkiä yhä enemmän ydinsulkujärjestelmien Ja eh, tällä hetkellä eh, ydinsulku sopimuksen maiden pitäisi eh, aktivoitua ja olen tyytyväinen siitä, että Euroopan parlamentti tuki nollatoleranssia ja kaksi kolmannesta jäsenistä allekirjoitti tämän ja tästä on tullut parlamentin virallista politiikkaa. Tämä on lähtökohta ja nyt meidän pitäisi todella lähteä ydinsulkuun mukaan. Kiitos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 voi muotoutua vakavaksi uhaksi maailman rauhalle. Meidän täytyy pitää mielessämme ne Pohjois-Korean kansalaiset, jotka ovat kärsineet valtaisesti tästä tilanteesta. Ehkä meidän tulisi kutsua heitä maailman kaikista sortavimman äh, järjestelmän kansalaisiksi. Meidän tulisi tehdä yhteistyötä Ähm, amerikkalaisten ja Etelä-Korean kanssa, jotta turvallisuustilannetta voitaisiin parantaa. Olisi äh, mietittävä näitä pohjoiskorealaisia, jotka tänä päivänä hallituksensa takia kärsivät. Kiitoksia. Edustaja Bafton ei ole täällä paikalla, joten edustaja Scholz on seuraava puhuja GUE-ryhmästä. Scholz, Herr Präsident. Kiitoksia puhemies. Edustaja, korkea edustaja Ashton, juuri kaksi vuotta sitten maanjäristys Japanissa osoitti meille, millainen uhka ihmisille syntyy, jos ydinvoimaa ei rajoiteta. Tämä koskee ydinvoiman rauhanomaista käyttöä, mutta vielä enemmän kun on kyse poliittis-sotilaista tavoitteista. Ydinsäteilyn seuraukset ovat kauhistuttavat ihmisille. Jos ajattelemme esimerkiksi Hiroshima, Nagasakia ja Fukushimaa ja Tsernobyliä, jos kuitenkin haluaa käyttää vakavasti ydinaseita ihmisiä vastaan, niin silloin on rajoitettava. Meidän on osoitettava, että tällainen mm, ennaltaehkäisevä ydin Ähm, hyökkäys ei ole hyväksyttävä, se ei myöskään löydy mistään kohtaa kansainvälistä oikeutta. Äh, Korean niemimaan kehitys ei äh, ole mitenkään eh, muusta asioista riippumaton. Sillä on eh, yli puoli vuosisatainen historia. Ydinaseet eh, eivät ole syy, vaan seuraus tästä konfliktista. Tämä jatkuva konflikti Korean niemimaalla on tehnyt niistä osan konfliktia. Vaikka me olemmekin tässä asiassa eri mieltä, meidän täytyy olla selvää, että tämän konfliktin ratkaisu löytyy ainoastaan kompleksista poliittista ratkaisusta alueella, jossa Kiina ja Yhdysvaltojen on toimittava liennyttävänä voimina ja joilla on myös poliittinen vastuu tällaisena suojavaltoina. Tällä tavoin luotaisiin vähimmäisolosuhteet. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Dodds, Mr. Herra puhemies, korkea edustaja. Nämä laittomat ydinkoet, joita Pohjois-Korea teki viime kuussa, ne rikkovat kansainvälistä lakia ja vaativat tiukempia kauppasanktioita. Mutta hiljattaisissa kehityksissä on inhimillisenkin ulottuvuus Pohjois-Korea tavoittelee ydinasetta ja tämän takia kansalaiset ovat eläneet nälässä työleireillä, he ovat köyhiä ja yksin. World Watch listaa Pohjois-Korean kaikista hankalimmaksi paikaksi elää siellä. Kidutus on jokapäiväistä ja tätä me emme voi hyväksyä. Tänä päivänä parlamentin tulisi käyttää tätä keskustelua edistääkseen perusoikeuksia, uskonnonvapautta ja yhdistäytymisvapautta tulisi antaa ääni pohjoiskorealaisille ja toivoa siitä, että joku päivä heidän uskontonsa tunnustetaan Myöskin ajatus tästä tutkintavaliokunnasta kiinnostaa. Voisitteko kertoa hieman yksityiskohtaisemmin, miten tällainen komitea työskentelisi? Kiitoksia. Edustaja Kelan puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisa korkea edustaja Yhdysvaltain tiedustelupalvelun johtaja sanoi kongressille, että ensimmäistä kertaa Pohjois-Korea on vakava uhka Yhdysvalloille, samoin kuin Itä-Asian naapurivaltioilleen. Kolmas ydinkoe pidettiin ja on tehty myös pohjuskokeita ja nyt Pohjois-Korea on osoittautunut täysin vastuuttomaksi kansainvälisissä sitoumuksissansa. Mutta Pohjois-Korea ei voi toimia yksin. Minun mielestäni Kiinalla on merkittävä rooli tässä ja kun Kiina on kiusaantunut Pohjois-Korean käyttäytymisestä, sillä on edelleen ideologinen yhteys diktatuuri ja kommunismi vallitsevat kummassakin maassa ja Ilmeisesti Kiinaa ei kiinnosta se, että Pohjois-Korean hallinto romahtaisi. Toinen asia on sitten Iranin ja Pohjois-Korean välinen yhteistyö. Selveästi siinä on ohju, johjuksien kehittämiseen liittyvää yhteistyötä, samoin kuin ydinaseisiin. Kyseessä on epädemokraattinen solidaarisuus, joka tukee Pohjois-Koreaa ja Irania. Meidän pitäisi saada aikaan rauhaa rakastavien valtojen, valtioiden ketju. Kiitoksia kovasti. Minun täytyy tässä tiukasti kuitenkin katkaista. Seuraavaksi edustaja Koppa. Kiitos herra puhemies. Se, että me tuomis, tuomitsemme Pyongyangin toimit on aivan oikein. Me haluamme saada rauhan tälle alueelle. Pohjois-Korean järjestelmän, sen täytyy vastata kansalaisten perustarpeisiin. He nyt jo elävät humanitaarisen kriisin tilassa. Pohjois-Korean tulisi kunnioittaa ihmisoikeuksia ja lakata sijoittamasta asejärjestelmiin. Tämä on se viesti, jonka parlamentti päätöslauselmaan tänään lähettää ja on tärkeää, tärkeää, että tekstissä ei pidättäydytä ainoastaan Pyongyangin ydintoiveisiin. Pohjois-Korean suhde Iraniin on yksi asia, joka tulisi, jonka tulisi antaa meidän aihetta ajatella, mitä me olemme tehneet väärin. Pahoin pelkään, että jos joku maa saa ydinaseen käteensä, niin silloin on hyvin vaikea estää muita toiminnasta samoin. Ja se, että maa eristetään tai siihen kohdistetaan sanktioita, se ei ole tuottanut tulosta. Meidän tulisi diplomaattisen eristäytymisen sijaan siirtyä sitouttamisen puolelle jotta ydinaseita, ydinasejärjestelmään voidaan purkaa. Meidän täytyisi tehdä eh, selväksi se, että uhka ensimmäisestä iskusta, siinä ei ole mitään eh, järkeä. Ja tämä yksinkertainen ideologia, niin sen tulisi asettaa kyseenalaiseksi ydinaseiden olemassaolo maailmassa tänä päivänä. Gracias, Kiitoksia ja hyvää iltapäivää Catherineille. Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Hefnä. Niin, arvoisa puhemies, hyvät kollegat ydinaseiden kalistelu on erittäin vaarallista. Meidän täytyy tehdä kaikkeemme, jotta me saamme rauhanomaisen ydinasevapaan Korean niemimaan. Olen samaa mieltä kollegojen kanssa. Silti olen sitä mieltä, että ei riitä pelkästään tästä keskustelua. Pohjois-Korea on diktatuuri, joka on pitää kaikkia kansalaisia pelossa ja vankina. E, ihmiset ovat tällaisen kivikautisen kommunismin uhreja, mitään vapautta ei mahdollista, ei vapaata mielipiteen e, ilmaisua, ei mitään YK e, erityislähettiläs Pohjois-Korean tilanteesta puhuu erittäin vakavista ihmisoikeusloukkauksista lähtien eh, oikeudesta elämään, terveyteen, elin, eh, ruokaan, eh, kidutuksiin asti. Ihmiset katoavat näihin suuriin vankileireihin, pakkoteloituksiin, jossa naisten ja lasten täytyy katsella ja monta muuta asiaa. Tämän ydinaseuhan Lisäksi me, meidän täytyy saada aikaan heti YK on ihmisoikeustutkintaa komissio vielä maaliskuussa, jotta Pohjois-Korean tilannetta tutkitaan mahdollisimman tarkkaan ja ryhtyä sitten toimenpiteisiin kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Varapuheenjohtaja Protagiewicz. Thank you. Dziękuję bardzo, panie przewodnicząca. Kiitoksia puhemies. Minä ajattelin, ettei tämä mikrofoni toimi, mutta kyllähän se toimii kuitenkin. Arvoisa korkea edustaja, hyvät kollegat, kaksi viikkoa sitten olin Euroopan parlamentin valtuuskunnassa mukana. Kyseessä oli YK 22. istunto Genevessä ja siellä meillä oli mahdollisuus keskustella – ihmisoikeuskomissaarin kanssa. Ja eh, silloin saimme kuulla hänenkin huolensa tästä traagisesta ihmisoikeustilanteesta Pohjois-Koreassa. Viime viikon maanantaina YK on edustaja esitteli meille johtopäätelmät ja eh, silloin ehdotettiin eh, tällaista komissiota ja e, päätöslauselma on tästä tulossa. Ja tämä keskustelu on hyvin ajankohtainen, koska tämä on tärkeä ääni myös e, ajatellen Pohjois-Korean hallintoa. E, nämä, ne tiloitukset, köyhyys, kore, pohjoiskorealaiset joutuvat, joutuvat tästä kärsimään. Kiitoksia ja seuraavaksi puolitoista minuuttia. Edustaja Kutas. Hyvä puhemies, hyvä edustaja Ashton nämä aggressiiviset ähm, oso, äh, Pohjois-Korean osoitukset äh, huipentuivat äsken, kun äh, uhattiin ydinhyökkäyksellä Etelä-Koreaa. Tämä on erittäin huolestuttavaa. Pohjois-Korean on rauhoituttava ja vältettävä tilanteen huonontaminen kansainvälisen yhteisön kanssa. Sen pitäisi huolehtia ähm, väestöstä, jotka kärsivät äh, nälästä ja jotka ovat eristäytyneitä poliittisesti ja taloudellisesti. Ähm, äh, ratkaisu tähän umpikujaan on vuoropuhelu ja rauhanomainen toiminta. Äh, Pohjois-Korean täytyisi liittyä ydinsulkusopimukseen. Kuten edeltävät puhujat ovat sanoneet, tämä on Kiinan edun mukaista eh, myöskin YK on turvaneuvoston pysyvänä jäsenenä ja Pohjois-Korean tärkeänä kumppanina eh, ylläpitää rauhaa alueella. Eh, ja siksi Pyongyangin täytyisi ryhtyä taas kuuden osapuolen keskusteluihin. Ne ovat tarpeen, jotta saadaan aikaan rauha Korean niemimaalle. Myöskin EUn täytyisi pitää yllä kommunikointiväyliä Pohjois-Koreaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Senitsin yksi minuutti. Dziękuję, panie przewodniczący. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Korei... Kiitos, puhemies. tilanne ihmisoikeuksissa Pohjois-Koreassa on yksi maailman huonoimpia. Alaikäisiä teloitetaan, poliittinen sorto, vainoaminen, murhat, raiskaukset ja muut väkivallan muodot ovat toistuvia tapahtumia ja ne mainitaan YK raporteissa. Sanktiot, joita YK on maahan kohdistanut, ne tulevat muuttumaan ja tästä syystä dialogin jatkuminen on tärkeää. Meidän tulisi ensimmäiseksi työstää yhteinen kanta Pohjois-Korean suuntaan ja tilanne on äärimmäisen vakava, koska tässä ei ole kysymys ainoastaan alueellisesta turvallisuudesta, vaan maailmanlaajuisesta turvallisuudesta liittyen Pohjois-Korean ydinohjelmaan meidän olisi otettava kantaamme mukaan hyvin selkeä lausunto siitä, mitä mieltä Euroopan unioni tästä asiasta on. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Arlaki. Yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies, arvoisa korkeudustaja Ashton äh, minäkin tuomitsen voimakkaasti Pohjois-Korean ydinuhan. Tämä on todellinen haaste ydinsulkusopimukselle, todellinen uhka rauhalle Korean nimimaalla ja rauhalle Kaakkois-Aasiassa. Kuitenkin täytyy muistaa, että yhdenkään valtion ei pitäisi omistaa ydinaseita. Ei Iranin, ei Pohjois-Korean, ei myöskään Äh, niiden kriitikkojen, jotka ovat, yrittävät olla moraalisesti ylempänä. Ähm. Niin kauan kuin meillä on tämä kaksinaistandardi, niin ydinaseiden äh, ja emme tee ydinaseista laittomia, niin on melko epätodennäköistä, että edistymme tällä saralla. Kiitoksia. Seuraavaksi viimeinen puhuja. Edustaja Sala, yksi minuutti. E Hyvät kollegat, jos EU haluaa mukaan Korean torjuntaan. Sen pitäisi olla paremmin läsnä tuolla alueella Aasiassa. Meidän aktiviteettimme Myanmarissa osoittaa, että se on mahdollista. Tässä kriisissä EU voi myös vaikuttaa niin, että se käyttää strategista kumppanuuttaan Kiinan ja Venäjän kanssa. Kiinan suhteet Pohjois-Koreaan ovat tärkeät, mutta myös Venäjä on tärkeä tässä, uhteessa, tässä suhteessa. Nyt me tarvitsemme sellaista toimintaa, joka on tärkeää että diplomaattisestikin EUlle. Kiitoksia ja seuraavaksi menemme menettelyyn ilman puhujalistaa. Ja meidän täytyy

E, otóż bardzo chciałem podziękować. E, tak się stało że w ostatnich latach byłem e, dwukrotnie. Kiitoksia puhemies. Haluaisin osoittaa kiitollisuutta. Minä olen ollut Pohjois-Koreassa useaan otteeseen ja olen seuraillut tilanteita usean otteeseen. Pari huomiota. Hyvin hitaasti, mutta vakaasti on merkkejä muutoksista. Esimerkiksi on yritetty ottaa käyttöön vapaa kauppa, ainakin pienimuotoisesti. Olen sitä mieltä, että monenväliset toimet toimivat tehokkaasti ja meidän täytyy miettiä myös sanktioita suhteessa Pohjois-Koreaan. Ja siitä syystä meidän täytyy tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa, koska Kiina on ainut valtio, jonka kanssa Korealla on yhteistyö. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Lohvilä. Puhemies, arvoisa korkea edustaja, ihmisoikeusvaliokunnassa olemme käsitelleet Pohjois-Korean ihmisoikeustilannetta. Meistä on erittäin hyvä, että EU on ihmisoikeusneuvostossa ottanut Pohjois-Korean painopisteeksi ja on vielä parempi, että nyt olette saaneet aikaksi erityiskomission, joka tutkii vakavia ihmisoikeusrikkomuksia siellä. Haluaisin nostaa esiin nämä poliittiset vankileireit. arvioidaan, että niissä on noin 200 000 ihmistä. Tietoja siitä, että nämä leirit kasvavat. Näistä on satelliittikuvia, eikä siellä ole pelkästään aikuisia, vaan myös lapsia, joiden täytyy kärsiä pakkotyöstä ja ruokapulasta kenen tahansa kanssa puhuttekaan. EUn täytyisi nostaa esiin nämä vankileirit ja vaatia, että tilanne siellä muuttuisi. Se olisi ensisijaista. Kiitoksia. Seuraavaksi Äh, tohtori Tanak. Kiitoksia puhemies. Pohjois-Korea on kaikista äh, eristäytynein diktatuuri koko maailmassa äh, ja sillä on ydinuhka ballistiset kokeet, ohjuskokeet ja ydinkokeet tarkoittavat sitä, että yhteinen kansainvälinen yhteisö. Meidän pitää toimia ja yrittää saada yhteistyötä Etelän kanssa. Ja tässä pitäisi yrittää saada Kiina täysin mukaan, varmistua sen yhteistyöstä, koska siinä ei voida hyväksyä sitä, että Yhdysvaltain joukot ovat siellä rajan takana. Ja mm, sitten yhdistynyt Korea tulisi sitoutumattomiin maihin. Edelleen ollaan vihaisia siitä, että NATO levisi Itä-Saksaan ja Kiinalla on hyvin vakavat paikat tässä Pohjois-Korean tilanteessa. Ja ehkäpä tässä on siirtymäkausi. E- Kiitoksia. Meidän täytyy keskeyttää ja e, päätämme keskustelun tässä vaiheessa. Viimeisenä puhujana vielä korkea edustaja Ashton. Sorry, the microphone's just coming on. Kiitoksia. Me olemme kaikki yhtenäisiä näkemyksissä siitä, mitä Pohjois-Koreassa tapahtuu. Se on brutaali hallinto, joka kohtelee eh, ihmisiä kauhistuttavalla tavalla. Meillä tulee eh, yhdessä Japanin kanssa aiomme saada aikaan tämän komitean, joka tutkii, mitä siellä on tapahtunut. kaikki, jotka ovat lukeneet kertomuksia ihmisistä, jotka ovat päässeet ulos Pohjois-Koreasta, ovat tietoisia siitä, millaisissa kauhistuttavissa oloissa kansalaiset elävät. Ja ihmisillä ei yksinkertaisesti ole perus tarpe, ihmisten perustarpeita ei eh, täytetä. Olen samaa mieltä siitä, mitä täällä sanottiin Kiinan kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Olen keskustellut Pohjois-Korean kanssa Pohjois-Koreasta Kiinan kanssa useaan otteeseen ja korostanut sitä, että pitäisi mahdollistaa se, että Pohjois-Korea voisi avautua ja eh, meidän pitäisi yrittää painostaa Pohjois-Korea oikealla tavalla – heidän painostuksensa olisi tässä merkittävää, mutta tällä välin meidän täytyy vain jatkaa heidän painostamistaan ja varmistaa, että täytämme velvollisuutemme turvaneuvoston kautta ja osoittaa, että Pohjois-Korea tietää, mitkä meidän näkemyksemme ovat ja että haluamme saada heidät mukaan kansainväliseen yhteisöön, mutta jatkaa painostusta niin kauan kuin he eivät sitä tee. Kiitoksia komission varapuheenjohtaja. Sí. Niin, olkaa hyvä. Yeah, it works. Gracias, señor presidente. Uh, Kiitoksia puhemies. Hyvä puhemies, olen eh, eh, eri periaatteessa tyytyväinen tähän tapaan, millä eh, johdatte puhetta. Te myös pidätte kiinni puheajoista. Siksi olen kuitenkin yle, yllättynyt, kun äh, minä pyysin puheaikaa puhe, äh, tässä menettelyssä ilman puhujalistaa ja äh, charmantit rouvat siellä edessä myös kysyivät, olinko se minä, mutta silti minä en saanut puheenvuoroa. Pyytäisin, että otatte tämän huomioon sitten seuraavassa esityslistan kohdassa. Te olette aivan oikeassa. Teillä on kyllä yksi minuutti ja sitten sen jälkeen tulee korkean edustajan puheenvuoro. Teillä on todellakin minuutin. Tässä oli juuri eh, sivun vaihto silloin paikallaan. Eli olkaapa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin saada tämän puheen seuraavassa kysymyksessä. No niin, laitamme tämän ylös seuraavaa kohtaa varten. Ja nyt olemme päättäneet tämän keskustelun. Tästä käydään äänestys eh, huomenna kello 11.30 ja seuraavaksi esityslistan kohtana eh, on hyvin tärkeä kohta. Eh, me aiomme käsitellä korkea edustaja Astonin kanssa Syyriaa, etenkin maan humanitaarista